Iranista, Shirin Ebanin tapaus, ensimmäinen tekijä Matsakis, kaksi minuuttia, olkaa hyvä. Mr. President, Mr. Commission. Puhemies, komission jäsen, joka juuri saapui. Nobel-palkinnonvoittajan Shirin Ebadin vainoaminen on vain yksi esimerkki siitä, miten ihmisoikeuksia luokataan Iranissa. Tällainen vaino ei ole meille mikään yllätys, koska teokraattinen hallinto on vallalla maassa – ja myöskään ei ole meille yllätys se, että Iranissa ei ole ollenkaan paltu merkillä tätä päätöslauselmaa. Siellä vaan nauretaan meille ja heitetään se roskiin ihan samalla tavalla kuin on hoidettu kaikkia aikaisempiakin päätöslauselmia tästä parlamentista. Ja se ei ole mikään ihme. He tietävät, että meidän päätöslauselmamme ovat pelkkiä sanoja, eivät tekoja. Ja he katsovat, että ne eivät ole edes sen paperin arvoisia, joille ne on kirjattu. Jos me todellakin haluamme saada aikaan muutoksia Iranissa, niin meidän täytyy liittää sanoimia myöskin tekoja. Voisimme vaikka poistaa PMOen terroristilistaltamme. Tai sitten voimme tehdä kannattavia sopimuksia EUn jäsenvaltioiden ja tulevien jäsenvaltioiden välillä Iranissa. Ja jos me ryhdymme tällaisiin toimiin, niin voimme olla varmoja, että Teheranin viranomaiset ottavat meidät vakavasti ja miettivät kaksi kertaa ennen kuin jatkavat demokratiaa kaipaavien kansalaisten vainoa. Eli puhemies, komission jäsen, minusta tuntuu, että meillä pitäisi olla toinen päätöslausuma tämän lisäksi, jossa vaaditaan, että joidenkin EU-valtioiden hallitukset, esimerkiksi Britannian ja Ranskan ja esimerkiksi Turkin hallitusten pitäisi lakata tekopyhä suhtautuminen Iraniin ja ryhtyä todelliseen toimiin sitä vastaan välittömästi ja tehokkaasti. Kiitoksia sitten edustaja Stiller, kaksi minuuttia. Thank you, uh, Mr. President. Kiitoksia, herra puhemies. Sirin Ebadi on ensimmäinen nainen, joka sai tämän palkinnon ja hän oli ensimmäinen äh, hän joutuu siis eroamaan vallankumouksen myötä ja hän on taistellut sen puolesta, että lainsäädäntö uudistettaisiin. Hän on taistellut myöskin vähemmistöjen oikeuksien puolesta ja aivan hiljattain hän on puolustanut Bahai, äh, vangittujen Bahai johtajien vapauttamisen puolesta. Kyse on ihmisoikeuksien puolestamisesta, jota me täällä kaikki ajamme hän ja muut aktivistit ovat joutuneet vangittuiksi Iranissa ihmisoikeuksien vaalimisen puolesta käymänsä taistelun takia. Myöskin ihmisoikeuskeskus on suljettu. Sivirabadin on joutunut monien tappouhkauksen kohteeksi hänen tilansa on siis hyvin e- epävakaa ja nyt kun 60. vuosipäivää ihmisoikeusjulistuksen tiimolta juhlitaan, niin ihmisoikeuskeskus on suljettu ja nyt meidän tulisi todellakin ryhtyä selkeisiin toimenpiteisiin, joiden avulla ihmisoikeuskeskus saadaan uudelleen avattua. Meidän täytyisi kunnioittaa ihmisoikeusaktivistien, kuten Sirvi Avidin, tekemää työtä ja meidän tulisi todellakin tukea heitä vastustaessaan diktatuurin toimia. Meidän tulisi tehdä kaikkemme, jotta ne, jotka ovat nousseet vastarintaan hallintoa vastaan, saisivat riittävästi tukea toiminnissaan. He eivät ole tehneet mitään pahaa, he ovat pyrkineet vain ainoastaan auttamaan sairaita ja heikompia osaisia. Sillä heidän ponnistelunsa on myöskin osa meidän ponnistelujamme. Kiitoksia. Kiitoksia sitten Lambert, tekijänä kaksi minuuttia. Kiitoksia puhemies. On tärkeää, että me tuemme ihmisoikeuksien puolustajia huolimatta siitä, kuuntelevatko hallitukset meitä vai eivät. Usein olemme kuulleet, että ihmiset rohkaisevat siitä, kun ulkoiset äänet tunnustavat, millaiset uhat heitä uhkaavat. Ja kuten sanoin, tämä tapaus on erittäin vakava, koska kansainvälisesti tunnetun ihmisoikeuspuolustajan vainoaminen osoittaa, että ihmiset, jotka kyseenalaistavat hallitusta tai haluavat harjoittaa perusoikeuksia, esimerkiksi uskonnonvapautta, he eivät ole turvassa joten heidän täytyy noudattaa valtion linjaa tai sitten vastata teoistaan. Shionabadi on saanut tappoukkauksia monen kertaan, ensinnäkin koska hän on tukenut Bahai-uskonnon johtajia Iranissa, joita heitäkin vainotaan Iranissa. Ja pidätyksiä on tehty lisää viimeisen 24 tunnin aikana ihmiset, jotka ovat tehneet yhteistyötä hänen kanssaan ja myöskin Bahai-uskonnon edustajia on pidätetty. Jos nyt katsotaan, mitä teemme täällä, meidän täytyy myöskin huomata, että on tapahtumassa muutos tiettyjen hallitusten suhtautumisessa ihmisoikeuksiin ympäri maailmaa, ja tämä vaikuttaa maihin, joiden kanssa EUlla on suhteita. Niissä katsotaan, että ehkä ihmisoikeuksien ei enää tarvitse kiinnittää niin paljon huomiota, koska voidaan käydä kauppaa maiden kanssa, jotka eivät välitä näistä kysymyksistä. Ja siksi on entistä tärkeämpää varmistaa, että me yritämme pitää kiinni näistä standardeista. Ja kuten on todettu, me emme halua lisätä kauppaa maiden kanssa, joiden ihmisoikeustoiminta on kammottavaa, ja meidän täytyy tehdä kaikkemme tukeammeksi niitä, jotka edistävät ihmisoikeuksia ja niitä demokraatteja, jotka vastustavat epädemokraattisia voimia. Kiitoksia, herra Kelam kaksi minuuttia tekijänä. Merci, president. Situation of Iranian city. Kiitoksia. Iranin kansalaisten tilanne on hankala diktatuurin aikana. Tämä on vakava ja yhteiskuntaa heikentävä tilanne. Ja tästäpä syystä vetoakin komission suuntaan, että te seuraatte jatkossakin ihmisoikeustilannetta Iranissa ja että esitätte kattavan kuvauksen tilanteesta tämän vuoden alkupuoliskon aikana. Tänään me protestoimme Sirin Evadinin oikeusloukkauksia, epäkunnioittavia oikeusloukkauksia vastaan – mikä on kaiken takana? Meidän täytyy pohtia tätä kysymystä. Meidän täytyy keskustella tästä komission ja neuvoston kanssa. Iranin hallitus on varmaan maailman rauhalle suurin uhka ja myöskin oikeusvaltioperiaatteen uhka. Teheranista varmaan tullaan jatkossa löytämään myöskin ydinohjuksia. Nyt on olemassa jo ohjuksia vaikka kuinka paljon ja me tiedämme, että Iranista viedään Irakiin ohjuksia, Hisbollahia ja Hamasiakin tuetaan, mutta EU haluaa yrittää kompromissien kautta saada myönnytyksiä aikaiseksi. Ja tällä tavalla ollaan tuettu Teheranin terroristeja. Joten nyt me tarvitsemme selkeän ja tiukan kannan ihmisoikeuksiin liittyen. Ja ehkäpä silloin, kun Tehranin kanssa keskustellaan, niin ihmisoikeuskysymykset pitäisivät olla esityslistalla kaikkein korkeammalla Kiitoksia. Kiitoksia sitten Maijer, kaksi minuuttia tekijänä. Kiitoksia kollega Matsakis on oikeassa. Sirani Badin vaino ei ole mikään yksittäistapaus. Vuosien ajan Iranin hallitus on toiminut samalla tavalla ihmisoikeuskeskuksen perustaminen antoi uskoa siihen, että jotain, saadaan hyvä, jotain hyväkin saadaan aikaiseksi. Mutta me tiedämme, että tilanne on hyvin epävakaa. Etniset vähemmistöt, uskonnolliset vähemmistöt, homoseksuaalit ja vähemmistöt ja heikommassa asemassa olevat ryhmät joutuvat vainon kohteeksi ja heitä jopa murhataan. Euroopan unionissa tällaista toimia ei voida suvaita. Sellaista, mitä Euroopan unionissa voidaan tehdä, niin sellaisista toimista Iranissa rangaistaan jopa kuoleman rangaistuksella. Ja on valitettavaa, että Euroopan unioni ei ole tämän kummemmin kiinnostunut tästä hyvin epämiellyttävästä tilanteesta. Kyse on maailmanlaajuisesti katsottuna aivan muista asioista. Tarkoituksena on vain rajoittaa Iranin sotilashallinnon vaikutusvaltaa, mutta Kyse on myöskin öljyyn liittyvistä kysymyksistä ja kauppasuhteista. Ja tämä johtaa siihen, että jatkuvasti uhataan sodalla, mutta toisaalta ei haluta puuttua ihmisoikeuskysymyksiin, joten Iranin hallinto ei ole kovinkaan halukas yhteisen taistelun terroristijärjestöjä vastaan. Ja me tiedämme, että Euroopan unionissa ei olla vielä päästy yhteiseen kantaan sen suhteen, millä tavalla voitaisiin painostaa Iranin hallitusta saamaan tietyt järjestöt terroristijärjestöjen listalle. Me toivomme, että nyt kansainvälisen tuen avulla ne uudistavia voimia ajavat ryhmät saisivat riittävästi tukea taakseen Iranissa. Kiitoksia. E. Sitten ryhmien puolesta posselti yksi minuutti EPP. Herra puhemies, Münchenissä toimistoni lähellä on katu, jossa asuu paljon iranilaisia kristittyjä. He kuuluvat yhteen vanhimpaan, maailman vanhimpaan kristittyjen ryhmään. He ovat patriottisia persialaisia ja se on osoituksena siitä, että he ovat hyvinkin suvaitsevaisia sekä su- oskannollisesti että myöskin muuten. Ja on kaikkea muuta kuin Iranin tapojen mukaista toimia näin kuin tämä Mulahin hallinto. Tämä on kaikkea muuta kuin maan perinnettä. Kysehän on yhdestä vanhimmista maailman maista ja tästäpä syystä Iranin kansan intressien mukaisesti toimisimme, jos me vielä tiukemmin esittäisimme omat kannanotot tähän Iranin nykytilanteeseen liittyen. Kollega Ibanin tekee jatkuvasti väsymättä töitä kaikkien uskonnollisten ryhmien puolesta ja me emme missään nimessä voi hyväksyä, että näin alentavalla tavalla häntä vainotaan. Hän tarvitsee meidän solidaarisuuttamme ja tästäpä syystä vetoankin Tsekin PJ-valtioon, että heidän tätä hyvää ihmisoikeuspolitiikkaa sovellettaisiin myös keskustelussa Iranin edustajien kanssa. Kiitoksia. Kiitoksia sitten PSC Pinier kaksi minuuttia. Kiitoksia puhemies. Aivan ensiksi Haluaisin kiinnittää huomionne siihen, että täältä puuttuu Tsekin tasavallan edustaja tästä keskustelusta. Olen tästä pahoillani. Tsekin tasavalta on kuitenkin maa, jossa on perinteisesti taisteltu ihmisoikeuksien puolesta. Itäosissa olen todella pahoillani, että tänä päivänä Tsekin puheenjohtajavaltion edustaja ei ole keskustelussa läsnä. Saksa puheenjohtajavaltiona vakuutti olevansa aina läsnä näissä keskusteluissa. Tänään keskustelemme Iranista. Se on lähi, keski merkittävä maa. Se on maa, joka on ratkaisevassa asemassa kyseisen maan, maailman osan politiikan kannalta sen maan johtajien on noudatettava ihmisoikeuksia ja kansan maailmanlaajuisia ihmisoikeussääntöjä. Puhumme Shirin Ebadista, Nobelin rauhanpalkinnon saajasta ja hänen kohdistuneesta vainosta. Muitakin henkilöitä. Shirazin yliopiston opiskelijoita on pidätetty. Tänä, tällä viikolla olemme olleet eh, Strasbourgissa ja tälläkin viikolla kaksi, seitsemän henkilöä on pidätetty 12. tammikuuta tarkalleen ottaen. Meidän on estettävä opiskelijoiden pidättämiset eh, vainoa ja häirintää kohdistuu myös lääkäreihin. Tästä voidaan vetää vain yksi johtopäätös. Ihmisoikeuksia on valvottava hyvin tarkkaan komission ja koko EUn taholta. Joo, no, monsieur Rutovic. Kiitoksia sitten Rutovic. UN e nimissä yksi minuutti. Puhemies, hyvät naiset ja herrat. Iran on fundamentalistinen maa, jossa on epädemokraattinen instituutio, järjestelmä – joka ja mitään muuta ei voida kuvitellakaan. Poliitikot välittävät imagostaan, joten he tekevät kyllä kansainvälisiä sopimuksia, mutta se mitä tehdään sitten omassa maassa on ihan toinen juttu. Ja juuri näin on käynyt Ebadin tapauksessa, eli tämä Nobel-voittaja. Häntä vainotaan koska hallitus pelkää, pelkää heikkenevänsä ja pelkää niitä, jotka tukevat demokratiaa. Ja siksi tuemme päätöslauselmaa, vaikka meidän mielestäni pitäisi olla vähän radikaalimpia. Kiitoksia seuraavaksi puhujat ilman puhujalistaa. Minulla on kolme puhujaa täällä. Otamme kaksi, jos puhutte nopeasti, niin kolmekin ehtii. Nasai ensimmäiseksi. Mulțumesc, domnule președinte. Iranul reprezintă poate cel mai puțin documentat caz de violare a drepturilor. Iran edustaa ehkä vähiten tunnettua tapausta ihmisoikeuksien rikkomisesta kansainvälisessä yhteisössä. Toistaiseksi mitään parantumisen merkkejä ei ole nähnyt. Rova Shirin Ebanin vaino on erittäin vakava tapaus ja sama pätee kuuteen opiskelijan, josta juuri puhuttiin. Olen iloinen siitä, että päätöslauselmia on laadittu useita ryhmien aloitteista, mutta olemme sitä mieltä, että EPP-ryhmän päätöslauselmassa parhaiten täytetään meidän velvollisuutemme puolustaa ihmisoikeuksia entisenä, kom, entisen kommunistimaan kansalaisena, jossa ilmaisunvapautta ei taattu. Voin vain tuo, tukea tällaista tapausta ja voin vakuuttaa, että kannastanne on hyötyä ja se varmasti tulee eh, hyödyttämään myös EUn ja Iranin suhteita. Kasaka. Eh, Kiitoksia, puhemies. Tuon tietysti päätöslausamaa, mutta meidän pitäisi toimia sillä tavalla, kuten Matsakis ja muut ovat puhuneet. Eli suuri ongelma liittyy politiikkaan, joka meillä on Teheranin suhteen. Kaupalliset sopimukset ovat meille tärkeämpiä kuin periaatekysymykset. Kansan Mujahidin on kirjattu terroristilistalle ja se on skandaali. Kyseessä on todellinen, erittäin vakava ongelma. Ja politiikka, jonka tarkoituksena on tehdä palveluksia hallitukselle, joka harjoittaa tämän tyyppistä toimintaa. Eli neuvoston on pantava piste tälle tilanteelle ja vedettävä Mujahin pois terroristilistalta. Sitten edustaja Onitskiewicz. Kiitoksia herra puhemies. Kollega Vicinski uskoo, että yksi suurimmista uhista maailmalle on epävakaus ja Egyptin linkittyminen Pakistaniin. Hän uskoo, että suurin ongelma on Iran, eli jos emme kykene ratkaisemaan Iranin tilannetta, eli jos emme saa demokratiaa Iraniin, niin me emme myöskään pysty pääsemään eroon tästä ongelmasta, jonka kollega Chasiski esitti. Mutta minä en usko, että me voimme ulkoa päin saattaa demokratia Iraniin. Demokratian kehittymisen pitää tapahtua maan sisältä käsin. Mitä tuleeko Sirin Ebadiin, niin tämän tyyppiset henkilöt tarvitsevat meidän tukeamme. Tästäpä syystä onkin erityisen tärkeää, että me tuemme maan kaikkia mahdollisia demokraattisia voimia. Kiitoksia. Kiitoksia. Neljäskin puheenvuoropyyntö on esitetty. Tämä ei ole ihan vasta sääntöjä, mutta menköön edustaja Zalenski. Merci, monsieur le président. Jak na ironię, podobnie jak... Kiitoksia, puhemies. Samoin kuin Hamasin tapauksessa Meillä on nyt Iranin tilanne, missä viranomaiset on valittu. Ja se on nyt ongelma, koska kovin paljon ei voida tehdä. Me voimme vain puhua ja vedota ja lähettää viestejä viranomaisille, että me tuomitsemme ihmisoikeusrikkomukset ja demokratian vastaiset toimet, mutta emme pysty tekemään paljon muuta. Toivottavasti sanat voivat olla aseitamme ja toivottavasti niiden avulla voimme tukea niitä, jotka taistelevat vapauden puolesta Iranista ja tuen heitä koko sydämestäni. Kiitoksia. Komissiolla on vielä puheenvuoro tietenkin. Komission jäsen Spiidla, olkaa hyvä. Kiitoksia herra puhemies, arvoisat kollegat. Euroopan komissio seuraa tarkkaan tapausta Sirin Ebadin ja komissio on sitä mieltä, että hänen kohdistuvat uhkaukset ja hänen kollegoihinsa kohdistuvat uhkaukset 29. joulukuuta alkaen ovat sietämättömiä. Hänen toimitilojaan on tutkittu, mutta tämä on vain yksi esimerkki, millä tavalla häntä yritetään painostaa. Lisäksi häntä on painostettu siten, että ihmisoikeuskeskus suljettiin joulukuussa. Ebadinhan oli kyseisen keskuksen johtaja. Euroopan komissio tuki tiiviisti Ranskaa puheenjohtuuskautensa aikana joulukuussa silloin, kun Evadin kysymys oli esillä. Komissio korostaa sitä seikkaa, että Iranin viranomaisten täytyy noudattaa ihmisoikeuksiin liittyvät kansainväliset sopimukset. Ja siihen kuuluu muun muassa kokoontumisoikeus, niin kuin kansainvälisessä ihmisoikeussopimuksessa sanotaan. Iran on tämän sopimuksen allekirjoittanut ja ratifioinut, joten tästä syystä Iranin täytyy myöskin mahdollistaa kansalaisilleen tämän sopimuksen mukaiset toimintamahdollisuudet. Niin kuin menneenäkin vuosina, niin myöskin vuonna 2009 komissio tulee tekemään kaikkensa vaatiakseen Iranin viranomaisia vapauttamaan Shirin Ebadin ja hänen kollegansa vapauttamaan hänet, heidät ja tarjoamaan heille riittävää suojelua siten, että he voivat jatkaa toimintaansa maassa vapaasti. Tehän tiedätte, että ydinvoimakysymykset ja ihmisoikeuskysymykset vaikuttavat suuressa määrin siihen, missä määrin Euroopan unioni voi toimia Iranissa. Mutta tänä kuluvana vuonna komissio tulee jatkamaan ponnisteluja erityisesti huumausainekaupan vastaisessa taistelussa. Me olemme kyenneet säilyttämään tietoja ihmisoikeuskysymyksiin ja hyvään hallintoon liittyviin kysymyksiin liittyvien ohjelmien kehittämistä ja myöskin lasten oikeuksia on voitu vahvistaa yhteistyössä Unescon, UNICEFin kanssa. Lisäksi me pyrimme tiivistämään yhteistyötä kulttuuri- ja koulutusalalla Erasmus Mundus-ohjelman avulla tai esimerkiksi siten, että iranin kielellä eri elokuvia esitetään. Ja komissio todellakin toivoo, että tämä ohjelma otetaan käyttöön ennen vuoden loppua, mutta on selvää, että mikäli tilanne ei huomattavassa määrin parane Iranissa siis ihmisoikeusrintamalla, niin silloin suhteetkaan eivät voi normalisoitua. Kiitoksia. Suuret kiitokset. Keskustelun päättänyt äänestämme keskustelujen päätyttyä. Seuraavaksi kuusi päätöslauselman ehdotusta Ginean tilanteesta. Annan puheenvuoron e, ensimmäiselle tekijälle, edustaja Matsakis, kaksi minuuttia. Mr. President, Mr. Commissioner. Puhemies, komission jäsen. Gineassa on ollut hyvin hankala lähihistoria. Eurooppalaiset maat jollain tavalla ovat olleet mukana sen traagisessa menneisyydessä.